euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia että gualtierin mietintö euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja. keskustelu käynnistyy esittelijöiden puheenvuoroilla neljä minuuttia korkeintaan kummallekin ja ensimmäisenä edustaja gualtieri olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen Euroopan parlamentilta pyydettiin kuulemismenettelyssä mielipidettä äh, asetuksen uudelleenarvioinnista, joka liittyy äh, tilastotietojen keruuseen. Äh, tämä yhteydessä EKPn oikeuteen Äh, anta, ähm, langettaa seuraamuksia on tärkeä pilari äh, keskuspankissa. Tämä äh, uusi valvonta antaa EKPlle uusia oikeuksia ja siksi meidän on ähm, uudelleen arvioitava tilastotietojen keruumekanismeja. Mm, kun tämä lakiasetus on hyväksytty, niin EKP voi kerätä luottamuksellisia tilastotietoja samalla tavoin kuin tavalliset keskuspankit, kun ne harjoittavat vakavaraisuusvalvontaa. Näitä tietoja voidaan antaa sitten kansallisille valvontaviranomaisille, jotka vastaavat vakavaraisuusvalvonnasta sekä Euroopan vakausmekanismille niin yksityiskohtaisesti kuin on tarpeen tehtävien täyttämiseksi. Tämä ehdotus, joka hyväksyttiin Ekonissa, täydentää näitä ehdotuksia ehdotuksilla, jotka lisäntävät tätä soveltamisalaa. Tarkistukset, joita esittelijänä tein, niiden tarkoituksena on antaa tarkempi tiedon välitys ja suojata paremmin niiden luottamuksellisuutta. Erityisesti meillä on tarkistus, joka pakottaa viranomaiset ja järjestelmät ottamaan käyttöön kaikki tarpeelliset toimenpiteet, joilla taataan luottamuksellisuus. Ekon valiokunta on hyväksynyt muita tarkistuksia, jotka vahvistavat joitakin kohtia, joita ähm, EKPn suosituksessa ei käsitelty esimerkiksi äh, äh, EKPn äh, kysymykset tilastoasioissa. Täytyisi julkistaa tietyt kategoriat Ähm, lisäksi täytyisi ähm, lisättiin myös viittaus suhteellisuuteen äh, määritelmässä, joka liittyy äh, tilastoilmoituksiin. Ja lopuksi on tehty ero äh, rikkomuksissa kun tapahtuu rikkomuksia tilastojen välittämisessä. Tämä on tärkeää suhteellisuusperiaatteen kannalta. Tämä hyväksyminen on erittäin tärkeää, koska se liittyy EKPn uusiin velvoitteisiin ja toivoisin, että parlamentti myönteisesti tukisi näitä ekonvaliokunnan ehdotuksia, jotta neuvosto voisi pikaisesti tämän hyväksyä. Ja mietintö on saanut suurta tukea ja kiitän tästä varjoesittelijöitä ja myöskin poliittisia ryhmiä heidän tuestaan. Tämä antaa lisää kannustinta neuvostolle ottamaan huomioon ekonvaliokunnan suositukset. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Swinburne korkeintaan neljä minuuttia. olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen Hill. Ensin haluaisin kiittää Johan van Overveltia loistavasti työstä, jota hän teki oma-aloite mietinnön suhteen ennen kuin lähti Belgian valtiovarainministeriksi. Haluaisin jatkaa tämän mietinnön kanssa työskentelyä hänen visionsa mukaisesti. Haluaisin kiittää kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä yhteistyöstä tämän mietinnön suhteen. Vaikka eh, mietinnön vähäisimmissä osissa on tiettyä erimielisyyttä, toivon, että tämä ei heijastu huomiseen äänestykseen. Viime parlamentissa tehtiin ennalta, eh, ennalta näkemätön muutos EKPn rooliin. EKPllä ei ole pelkästään rahapolitiikkaan eh, toimivaltuutta, vaan nyt sillä on valvontaoikeudet ja euroalueen pankkeihin ja mahdollisuus myös euroalueen ulkopuolisten pankkien liittyä tähän valvontajärjestelmään. EKPn pitäisi edelleen olla poliittisista vaikutuksista riippumaton rahapolitiikassaan, mutta on välttämätöntä, että uudessa tehtävässään valvontaviranomaisena se on vastuullinen. Aiemmissa trilogeissa on parlamentti yrittänyt ottaa EKP-operaatioihin, EKPn operaatioihin valvontavastuun. Me olemme ottaneet valtaisia askeleita eteenpäin esimerkiksi tiedon jaon osalta niin, että prosessissa on tiettyä demokraattista vastuullisuutta mukana. Mietintö jatkaa samalla suunnalla aina kun mahdollista täytyy saada vastuu ja avoimuus mukaan. Kun EKP asettaa uhkasakon rahoituslaitokselle, se voi päättää, täytyykö tämän uhkasakon olla, seuraamuksen olla julkais, täytyykö se julkaista. Mutta tähän ei ollut mitään määräaikaa esitetty. Voin nähdä syitä sille, miksi joissakin olosuhteissa se, että ei julkaista välittömästi seuraamusta, on välttämätöntä. Eritoten, jos ajatellaan, että sillä voidaan välttää laajempaa rahoituskriisiä, mutta tämän ei pitäisi kuitenkaan olla normina. Normaalina toimintatapana pitäisi olla välitön seuraamuksen julkistaminen. Se, että seuraamus olisi jokaisen suuren lehden etusivulla uutisoituna asettaa valtaisan maine riskin yritykselle. Ja meillä täytyy olla tietty määräaika myös sille, että miten EKP julkaisee seuraamukset. Olen pettynyt erään seikan osalta, emme ole löytäneet vielä kompromissia. Minä uskon vahvasti siihen, että joku taho on syytön ennen kuin on todistettu syylliseksi. Jos me pidämme osana rangaistusta tätä maineen menetystä, niin minusta on aivan loogista, että jos päätöksen voi vedota ja hakea oikaisua, niin pitäisi, sitä ei pitäisi julkaista ennen, ennen kuin asia on saatettu loppuun. Täällä voi olla myös valtaisa vaikutus osakkeiden hintaan. Uskoisin, että turvalausekkeen lisääminen vielä parantaa tätä järjestelmää ja tekee tehokkaamman tästä seuraamusjärjestelmästä. Ja tämä itse asiassa tehostaa itse EKPn roolia valvontatehtävissään. Tämän vuoksi toivon, että Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien enemmistö voi edelleen tukea tätä kantaa, jossa vaaditaan lisää avoimuutta Eritoten Qualtierin mietintö minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää, koska sääntöjen, säätelyn laatu riippuu tilastoista, joiden pohjalta tehdään työtä. Ja hyvä valvontaa voidaan saada aikaiseksi vain, jos on hyvä dataa käytettävissä, joten minä toivon, että molempia mietintöjä tuetaan huomenna. Kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta Lordi Hille enintään kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, minä olen kiitollinen puhemies mahdollisuudesta uh, keskustella ekpn uh, seuraamuksista ja myös tilastotiedoista. haluaisin kiittää swinburnea ja gualtieria heidän työstään. ekpn seuraamukset ovat tärkeitä, koska se on osa pankkiunionin toteuttamista. Me tarvitsemme niitä, koska tällä tavoin EKP pystyy panemaan täytäntöön EUn pankkilainsäädäntöä, joten tuemme täysin EKPn suosituksen tavoitteita, koska sanktioilla seuraamuksilla voi olla suuri vaikutus pankkien mm, maineeseen, niin, niin, sääntöjen täytyy olla selkeitä ja johdonmukaisia ja oikeusvarmuus on taattava. Meillä sitten mitään vasta vastustettavaa EKPn suositukseen eikä myöskään parlamentin suositukseen. Oikeuspalveluyksikkömme on kuitenkin löytänyt kaksi epäjohdonmukaisuutta näiden suositusten ja säännöksen, joka liittyy yhteiseen valvontamekanismiin. Yksi liittyy oikeusperustakysymykseen siihen, että voidaan sanktioida ei vain EKPn päätöksiä, vaan myöskin suoraan yhteisön lainsäädäntöä. EKP Öö, halutaan antaa mahdollisuus julkaista öö, nämä sanktiot vasta sen jälkeen, kun kaikki vetoomukset on käsitelty. Ymmärrän tämän lähestymistavan logiikan ja voin ymmärtää, miksi EKP näin haluaa tehdä. Tässä on kuitenkin öö, epäjohdonmukaisuus YVM-asetuksen kanssa, jossa sanotaan, että EKPn täytyy julkaista seuraamukset, oli vetomusta esitetty tai ei joten tässä täytyy olla johdonmukainen. Komissio tulee antamaan oman lausuntonsa lähiaikoina ja me tehdä yhteistyötä neuvoston, EKPn ja parlamentin kanssa varmistaaksemme, että EKPllä on kaikki välineet käytettävissään. Sitten mitä tulee tilastotietoihin, annoimme lausuntomme 13. lokakuuta. Toivotamme tervetulleeksi EKPn ehdotuksen Äh, asettaa tämä, äh, sopeuttaa tämä EKPn uusiin ähm, oikeuksiin ja nyt luottamuksellisia tilastotietoja voidaan välittää äh, kaikkien viranomaisten kesken, jotka ovat vastuussa valvonnasta ja vakavaraisuusvalvonnasta. Tietoja täytyy myös kerätä vain kerran, joten toivotamme tervetulleeksi Euroopan parlamentin mietin ja olemme samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa tilastotietojen luottamuksellisuuden suhteen olemme tyytyväisiä siihen mitä parlamentti ehdottaa. kolme minuuttia. onnittelut. seuraavaksi edustaja balz kaksi minuuttia epp ryhmän puolesta. Äh, kiitos kansanpuolueryhmän puolesta. Me tietysti pidämme hyvänä, että tätä keskustelua käydään tänään. Aluksi haluan sanoa kuitenkin, että on selkeää saada aikaan äh, toimivaltuutuksen, joka kansanpuolueella on, mitä tulee tilastoihin ja seuraamuksiin. Kansanpuoluetta, kansanpu, keskuspankki ja yhteinen valtuutuksen eivät toimia miten tahansa. Ekon valikunta on antanut tähän asiaan kantaa ja parlamentin jäsenet. Me tässä yhteydessä haluamme harjoittaa edelleenkin valvontatoimintaa. Mitä tulee tilastovaatimuksiin, EKP täytyy huolehtia siitä, että luottamukselliset tiedot pysyvät myös luottamuksella. Euroopan kansan puolella me haluaisimme ilmaista huolestuneemme siitä, miten laajaa voi tulla EKP vaativista tiedoista. Tässä suhteellisuusperiaatteen noudattaminen on hyvin tärkeää ja on varmistettava se, että raportointivelvollisuus ei mene liian pitkälle ajatellen ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria yrit, rahalaitoksia. Me ei tarvita mitään erillisiä paikkoja, joissa tietoja kerätään, kun kansallisilla tahoilla jo on näitä tietoja, ne keräävät näitä tietoja, joten tällaisten raportointien moninkertaista, moninkertaista pitää välttää. Sekä rakenteet ovat välttämättömiä ja perustavat sille, että tietojen keruu ja arviointi toimii hyvin. Tämä mitä me lainsäätäjänä olemme päättäneet direktiivien puitteissa, on jotakin, mikä pitää ottaa huomioon, eikä viime kädessä voi olla niin, että EKP saattaa ne pois voimasta. Mitä tulee sitten seuraamuksiin, haluaisimme korostaa sitä, että yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa on tärkeää. EKP ja YVM ovat kumpikin sellaisia, että niistä on luottamuksellisuus. Julkistaminen on mahdollista silloin, kun oikeustieto on käytetty, oikeuskeinot on käytetty loppuun. Ajatellen myöskin kansainvälistä komponenttia. Silloin yhtäläiset, yhtäläiset mahdollisuudet ovat tärkeitä. Ajattelen myöskin sitä, miten, mikä on suhteellista. Ajattelen rangaistuksia ja tämä on jotakin, missä pitää tapahtua myöskin kansainvälistä ajatusten vaihtoa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Maurides SD-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Thank you. This review of the existing Kiitoksia. Olemassa olevan EKPn toimivaltuuksien sääntöjen uudelleen tarkasteluun, mitä tulee seuraamusten asettamiseen, toteutettiin, jotta EKPn tehtävät olisivat yhtenäisen valvontamekanismin määräysten mukaisia. EKPn toimivaltuuksien ulottuvuutta seuraamusten osalta laajennettiin niin, että tässä olisi johdonmukaisuutta EKPn toimissa ajatellen kaikkia hallinnollisia seuraamuksia, joita sen valvonta työllä voi olla. Tässä tehtävässä EKn valiokunta aikoo parantaa tekstiä useiden kohtien osalta. Mukaan lukee seuraavat kolme kohtaa. Ensinnäkin korostetaan sitä, että EKP toimii yhdenvertaisen luottolaitosten kohtelun pohjalta. Millään tavalla mitään jäsenvaltiota ei voi syrjiä. Toiseksikin tarkentaa sen, että että seuraamusten asettamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jolloin päätös tehdään rikkomusmenettelyn aloittamisesta sen sijaan, että määräaika alkaisi lainsäädännön loukkaamisen päivästä. Kolmanneksi täytyy varmistaa se, että päätös julkaistaan ja on mahdollista siirtää tämä julkaisupäivää enintään kolmella vuodella päätöksentekopäivästä, jos päätöksen julkaiseminen saattaisi johtaa markkinoiden epävakauteen. Haluaisin ilmoittaa suuresta huolestamme EPPn tarkistuksesta, jossa on laajempi poikkeus, jonka mukaisesti seuraamusten julkaisemisen määräaikaa voidaan siirtää niin pitkälle, kunnes kaikki oikaisuvaatimuskeinot on käytetty loppuun. Tämä sanamuoto ei vastaa avoimuusperiaatetta. Me vahvasti uskomme, että olisi voinut, voitu löytää tapa saada tasapainoinen lause tähän, joka olisi ollut avoin ja läpinäkyvä. Seuraavaksi edustaja Osenkö, ESR-ryhmän puolesta yksi minuutti. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie panowie. Ostatni... Kiitoksia oikein paljon, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Viimeisin äh, talouskriisi on eh, vienyt luottamusta pankkisektorilta. On erittäin tärkeää, että meillä on valvontajärjestelmä riittävästi avoimuutta, jotta pystyisimme ehkäisemään tällaisia tilanteita tällaisia tilanteita, joita syntyi kriisin aikana. Tilastotietojen vaihto on eh, avainkysymys, mutta silti meidän täytyy eh, suojella arkaluontoista tai luottamuksellista tietoa. Periaatteessa olen samaa mieltä kummankin mietinnön suhteen ja parlamentin tarkistukset ovat tasapainoisia, mutta pelkään sitä poliittista vaaraa, joka syntyy siitä, että joitakin tärkeitä kansallisia toimivaltuuksia siirretään eu tasolle. Nämä määräykset ovat osa suurempaa palapeliä, jonka tarkoituksena on integroida jäsenvaltioiden eri järjestelmät mukaan lukien talousjärjestelmä. Edustaja Van Nuivenhuisen kaksi minuuttia alderyhmän puolesta. Olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Eh, allereerst wil ik graag de beide rapporteurs als... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän mietintöjen laatimiseen. Kiitoksia työstänne. Hyvä puhemies, viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että liian vähäinen valvonta, pankkien valvonta on vaikuttanut myös rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja talouteen yleensä. Nyt meillä on marraskuusta lähtien ollut pankkiunioni ja suurimmat pankit ovat EKPn valvonnan alaisena ja siksi on tärkeää, että EKP pystyy nopeasti, tehokkaasti toimimaan, kun pankit rikkovat sääntöjä sääntöjä. Ja tämähän liittyy ongelmiin, joita meillä oli ennen ja äh, rahoituskriisin aikana. Nämä mietinnöt ovat erittäin tärkeitä. Tässä kolme asiaa ovat merkittäviä. Ensinnäkin rahoitusalan vahvistaminen, hyvä valvonta ja äh, virheiden korjaaminen. Meidän on saatava luottamus takaisin kansainvälisesti ja Euroopassa. Samanaikaisesti meidän on myös vahvistettava rahoituksellista luottamusta. Seuraamukset pankeille, jotka eivät noudata sääntöjä, niiden täytyy varmistaa sitten myös se, että pankki pelastusrahastoa vahvistetaan, jos ei noudata sääntöjä, niin sitten on maksattava. Sitten kun on tutkimuksia, pankit rikkovat sääntöjä, niin silloin tutkimukset on saatettava pian päätökseen. Tässä on kyse rahoitusvakaudesta ja tämä tarkoittaa myös, että että seuraamukset tai sakot on julkaistava sitten, kun päätökset ovat selviä. Ja viimeinen asia liittyy tiedonvälitykseen välitykseen viranomaisille. Sen on oltava tehokasta ja siksi tuomme näitä tarkistuksia. Seuraavaksi edustaja Matias, minuutti 30 sekuntia, olkaa hyvä. Gueryhmän puolesta. Äh, Mr. Giegold. Äh. Herra Giegold vihreiden puolesta. 1 minuutti 30 sekuntia, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti, hyvät kollegat hyvä puheenjohtaja, hyvä Case Winburn. Näiden mietintöjen osalta olemme pitkälti yksimielisiä. Ei ole ollut kovinkaan paljon konflikteja. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Minulla on kaksi asiaa, jotka haluan ottaa esille. Ensinnäkin, mitä tulee tilastoihin ja yhteiseen valvontamekanismiin, jotta Euroopan keskuspankki harjoittaa näyttää siltä ongelmaa vähemmän lainsäädännössä kuin käytännössä – ja kyllä kysyisinkin, onko asiallista, että EKP nyt tietyllä tavalla on ollut rekisterin ja sitten sillä on tietoja käytössä, jotka koskevat kaikkein pienintäkin pankkia ja pienintäkin liikettä, joka liittyy luototukseen. Ja voisikin kysyä, miten tässä oikein otetaan suhteellisuusperiaatetta. Herra Baltsio puhui siitä. Meillä on ongelmia siinä, että on moninkertaista raportointia ja tendenssiä liikaan innokkuuteen. Ehkä komissio voisi katsoa tätä asiaa hiukan ja miettiä sitä, vastaako tämä suhteellisuusperiaatetta. Mitä tulee sitten seuraamuksiin? mikä on se keskeisin kiistakysymys, joka täällä on. Pitääkö ne julkistaa silloinkin, kun on esitetty vastalause niitä vastaan? Meidän oikeusperiaatteemmehan on tässä aika selvä. Oikeusvaltion katsottuna on niin, että tämä on tietynlainen ennakkotuomio, jos se voi puolustautua seuraamuksia vastaan – koska seuraamukset tavallaan tulevat voimaan jo sitä kautta, kun ne julkistetaan. Siksi olemme samalla linjalla kuin Euroopan kansanpuolue, että tätä ei saisi tapahtua, mutta haluaisin kuitenkin kuulla komissiolta, miten komissio, näkeekö se väylän, miten artiklat 16-18 YVM-asetuksessa voidaan ratkaista, koska siellä ongelma on. Seuraavaksi edustaja O'Flynn EFTDn puolesta. Minuutti 30 sekuntia, olkaa hyvä. Uh, at the last uh, econ Viimeisimmässä Ekon valiokunnan kokouksessa sanoin herra Dragille, että olen ähm, pahoillani hänen puolestaan ja yhä olen. Hän voi tehdä, tässä voidaan tehdä EKPn toimivaltuuksiin niin paljon ad hoc äh, sopeutuksia kuin halutaan, mutta edelleen meillä on äh, suboptimaalinen valuutta-alue. Ja eihän tässä kansallisten väest- kansallisen väestön keskuudessa minkälainen kansallishenki voi johtaa siihen kuitenkaan, että yhtenäisvaluutta pärjäisi alueen vahvemmilta alueilta tulee suuria maksuja heikommille alueille. Tässä tarvitaan kulttuurisia mm, ähm, muutoksia eh, ja monia muitakin muutoksia, mitä tällaista ei ole näkyvissä. Oikea lopputulos olisi eurojärjestelmän purkaminen ja antaa kansallisille valuutoille taas sijaa. Ja nehän ovat silloin kansallisen, kansallisvaltioiden vastuulla. Vaihtokurssia voidaan käyttää sopeutusmekanismina, jolla suojellaan heikompien osien taloudellista toimintaa. EKPn toimivaltuuksien vahvistaminen on kenties näissä olosuhteissa ymmärrettävää, mutta tämä on tällaista paikkaamistoimintaa ja se ei tule toimimaan. Nyt on aika lähettää euro hautausmaalle. Seuraavaksi edustaja panie przewodniczący! szanowni państwo! puhemies hyvät naiset ja herrat kun me nyt olemme täällä ja on kello melkein puolen yön niin Tämä kyllä näyttää, että nämä asiat eivät ole yhdentekeviä meille. Me keskitymme EKPn toiminnan yksityiskohtiin. Samanaikaisesti se kriisi, jota me pelkäämme, lähtee täysin eri lähteestä. Se lähtee tuosta instituutiosta, Euroopan keskuspankista, tuo pankki toimii instituutiona, joka valvoo eh, eurojen määrää. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Eh, inflaatiota, eh, euron arvon aleneminen on hyödyksi EKPlle ja samanaikaisesti tämä tarkoittaa mm, menetyksiä kaikille tämän valuutan käyttäjille. Kaikilla meidän kansallisilla talouksillamme ennen oli oma valuuttansa ja ne valvoivat sitä. Ja nyt me syötämme tätä suurta syöpäläistä ja me emme meidän ei pitäisi jatkaa näillä, mitä pitäisi palata kansallisiin valuuttoihin. Kaksi edustaja Ferber Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tässä nyt oli kysymys siitä, ollaanko Euroopan puolesta vai sitä vastaan. Kysymys on siitä, miten pankkiunionin osalta Euroopan keskuspankki saa mahdollisuuden täyttää tehtävänsä. Ja siihen se tarvitsee tilastollista aineistoa ja sen täytyy pystyä pankkien osalta, joiden osalta se on ryhtynyt valvontatoimiin, myöskin voida saattaa asettaa seuraamuksia silloin, kun tehtäviä ei täytetä. Siis kaikki se, mitä tähän on kansallisen valvonnan tehtävä, on näiden pankkien osalta, jotka ovat EKP-valvonnassa. Tämä kaikki täytyy siirtää EKPn hoidettavaksi, siksi meidän ryhmämme pitää hyvänä kumpaakin ehdotusta. Mitä tulee seuraamuksiin, haluaisin keskittyä siihen erityisesti, koska se on asia, jota minun ryhmäni on käsitellyt. Tässä on kysymys siitä, että me halua kaksinkertaista rangaistusta. Se merkitsee sitä, että julkistamisvelvoite vasta silloin, kun oikeus tie on käyty loppuun. Minusta se on aivan normaali tilanne, joka on tavallinen myöskin kansallisessa valvonnassa. Toiseksi meillä on tämä jännittävä kysymys, joka on vastattava, joka liittyy siihen, mihin rahat liikkuvat. Olen aika yllättynyt siitä, että nyt seuraamuksien kautta voitaisiin yhtäkkiä rahoittaa tätä äh, pelastusmekanismia. Minä olen aika hämmästynyt tästä. Voisimme viitata siihen, että Tämä ei tule auttamaan pelastusrahastoa pelastusrahaston täyttämistä nopeasti rahoilla. Hallinnolliset seuraamukset, jotka tässä ovat harvoin, ovat sellaisia, että niihin sisältyisi suuria summia. Meidän ryhmämme on myöskin pyytänyt sitä, että tapahtuisi kansainvälistä vaihtoasiasta toiminta neuvosto erityisesti tarttuu tähän aiheeseen. Kiitos Olli Rehn. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fernandes, yksi minuutti arvoisa Kiitos puhemies. Pankkiunioni on liikkeellä. Yhteinen valvontamekanismi on aloittanut työnsä ja mahdollisesti meillä on tällainen pelastusrahasto ja tässä odotetaan uutta aloitetta, jolla hyväksytään tämä säästömekanismi. Joka tapauksessa tässä on kysymys vain 55 miljardista eurosta vuodelle 2020 neljä. SD-ryhmä on esittänyt tarkistuksen, jonka mukaisesti nämä tulot, jotka tulevat EKPn asettamista rahoitusseuraamuksista valvontaroolissansa, voivat antaa myös oman panoksensa tähän rahastoon. Me tuemme Ferveriä siinä, että meillä pitäisi olla myös ylimääräinen tapa saada rahaa tähän rahastoon, joka on hyvin heikoilla vielä. Joten minä pyytäisin, että äänestäisitte tarkistuksemme puolesta Euroopan parlamentissa, koska se vahvistaa pankki pankkiunionia ja auttaa meitä pääsemään nopeammin nykykriisistä eroon. Edustaja Lukke, yksi minuutti. Herr President. Äh, Puhemies, tästä mietinnössä ei ole mitään valitettavaa, jos kannattaa pankkiunioni, jos kannattaa sitä, että EKP nyt valvoo äh, euroalueen tärkeimpiä pankkeja, mutta tämä onkin juuri se äh, ongelma. Pitäisikö instituutio, joka vastaa valuuttan määrästä, pitäisikö sen myös tarkastella luottojen, luottoja? Eikö tässä synny eturistiriita? Eturistiriita syntyy jo siinä, miten Euroopan keskuspankki harjoittaa rahapolitiikkaa, nimittäin että se Äh, ostaa ABS-arvopapereita ja antaa tällä tavoin, äh, luo tällä tavoin likviditeettiä. Meillä on instituutio, joka vastaa äh, rahastamme, koko rahoituslaitosjärjestelmästämme ja luottolaitosjärjestelmästämme ja jonka on vastuussa myös PK-yritysten luotonannosta. Tämä on supervirasto, jolla ei ole mitään demokraattista valvontaa ja tätä ei pitäisi hyväksyä Euroopassa. Kiitos seuraavaksi edustaja annemans yksi minuutti olkaa hyvä. waarde collega's van de hier regerende meerderheid vandaag zetten we alweer een nieuwe stap in het euroverhaal dat op. kiitoksia hyvät kollegat niin me olemme antaneet uutta toimivaltaa EKPlle, jolla on nyt systeemisiä toimivaltuuksia, joita sillä aikaisemmin ei ollut. Euroopan parlamentissa meillä on oma toimivaltuutemme. Yhä enemmän tässä sanotaan, että yhteiskunta on uhan alla. Me kriitikot, skeptikot, meitä syytetään kansallismielisyydestä, mutta Tämä yhteisvaluutta on ollut alusta lähtien huono poliittinen ajoitus. Kansat kärsivät ja vain poliittinen eliitti hyötyy. Me olemme pragmaattisia, kun toteamme, että tämä yhteisvaluutta joutaa häviämään. 30 sekuntia. Za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, banke so zelo Hyvät naiset ja herrat, pankit ovat usein esityslistallamme. Me puhumme paljon niistä ja haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää hyvin tehdystä työstä. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että maailmanlaajuinen kriisi aiheutti paljon ongelmia. Jotkut jäsenvaltiot ovat selviämässä kriisistä, mutta kriisi oli pankkien virheiden seurausta. Rahoitusjärjestelmä ei hallinnoitu eikä valvottu hyvin. Me emme halua, että historia toistaa itseään, siksi meidän täytyy varmistaa, että EKP pitää huolta meidän eduistamme ja kaikkien yritysten, pankkien ja kaikkien edusta. Jos haluamme tehokasta järjestelmää, tarvitsemme eh, riittävästi luotonantoa mm, kuitenkin enemmän valtaa va- tarkoittaa myös enemmän avoimuutta. Stolojan minuutti 30 sekuntia arvoisa kiitoksia puhemies haluaisin tukea komission ja neuvoston suosituksia että ekplle annetut toimivaltuudet liittyen suurempien pankkien valvontaan voimme keskustella siitä että tämä, äh, nämä valtuudet ilman mahdollisuutta äh, langettaa seuraamuksia, kun sääntöjä rikotaan, äh, samoin kuin ilman oikeutta saada riittäviä tietoja valvonnan harjoittamiseksi todella haittaisi koko valvontaprosessin uskottavuutta samoin kuin Euroopan keskuspankin uskottavuutta. Lisäksi haluaisin, että Euroopan keskuspankki ja neuvosto ottaisivat huomioon Euroopan parlamentin suositukset, koska nämä tuovat lisää selkeyttä eh, sekä mitä tulee tarpeelliseen eh, prosessin avoimuuteen että mitä tulee Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien väliseen suhteeseen. Edustaja Niedermayer, minuutti 30 sekuntia. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa Lordi Hill. Ensinnäkin minulla on mahdollisuus onnitella edellistä parlamenttia ja neuvostoa, kun ne johtivat loppuun tämän pankkiunionin luomisprosessin. Tämä on loistava asia Euroopan unionille. Haluaisin toivottaa EKPlle kaikkea parasta. Prosessi on melkein lopussa, mutta ei aivan. Meidän pitäisi vielä tehdä työtä ja varmistaa se, että lainsäädäntö toimii niin kuin on aiottu. Uskoisin, että meidän pitäisi esimerkiksi keskittyä tähän hätälikvidiapuun. apuun mitä mietintöön tulee mielestäni tämä ehdotus oli hyvä. Ekon on tehnyt hyvää työtä. Haluaisin ensin kommentoida näistä seuraamuksista. Meidän täytyy löytää tasapaino avoimuuden ja tehokkuuden välillä. Tämä on hankala rahoitussektorilla, koska jos liian aikaisin julkaistaan nämä seuraamukset, tämä voi johtaa vaikeuksiin. Tämän vuoksi minä tuen tätä kompromissia, joka Ekon valiokunnassa on saavutettu. Tilastojen osalta voisin sanoa, että EKP keskuspankkien asettamat tilastovaatimukset, niille asettamat tilastovaatimukset ovat liiallisia. Pyytäisin EKPtä ja neuvostoa harkitsemaan sitä, että vähennettäisiin tätä tilastotaakkaa, joka rahoitussektorilla on. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Maletitse, minuutti 30 sekuntia. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani povjereniče, poštovani izvjestitelji kiitoksia lordi hill hyvät esittelijät vaatimukset valvonnalle ovat ennakkovaatimukset ovat riittämättömät riittävät laadukkaat tiedot ja myöskin eh, seuraamukset, jos eh, rikkomuksia tapahtuu. Nämä mietinnöt eh, vahvistavat pankkiunia, mikä on meidän tavoitteemme. Siksi kannatamme näitä mietintöjä ja se näkyy tässä keskustelussa. Olen samaa mieltä siitä, että jotta EKP pystyisi harjoittamaan rooliaan, sen on pystyttävä saamaan luottamuksellista tilastotietoa, mutta tämän järjestelmän on oltava selkeä ja yksinkertainen otettava huomioon myös kansalliset menettelyt. Kun puhutaan sanktioista, niin valvontaan täytyy liittyä toimenpiteitä, jotka rohkaisevat pankkeja ratkaisemaan äh, löydetyt puutteet. Samanaikaisesti meidän täytyy jakaa roolit hyvin Euroopan ja kansallisen tason välillä, EKPn ja kansallisten pankkien välillä ja tämä mietintö menee oikeaan suuntaan. Kiitos edustaja Karas, minuutti 30 sekuntia, olkaa hyvä. Herr Präsident, herra, herra puhemies, herra komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Me sanomme ilman muuta rajoituksetta varauksitta kyllä pankkiunionille. Olemme iloisia siitä, että kumpikin mietintö – sisältää kaksi lisäinstrumenttia EKPlle, nimittäin titot toisaalta ja toisaalta seuraamusmekanismin. Tällä tavoin voidaan tehokkaasti toimia pankkiunionissa. Mitä tilastoihin tulee, siinä tietysti on edelleen puutetta suhteellisuusperiaatteessa. Sitä ei vielä ole riittävästi pantu toimeen. Seuraamusmekanismista me sanomme sille selkeästi kyllä, sillä säädös ilman seuraamuksia on, on aivan kuin olisi suu, jossa ole hampaita. Mutta me emme halua mitään kaksinkertaista rankaisemista. Siksi me haluamme erotuksen siinä, että langitetaan seuraamuksia ja julkistetaan ne. Sillä julkistamisen tulisi tapahtua vasta siinä vaiheessa, kun oikeustie on käyty loppuun. Muussa tapauksessa ei tapahdu pelkästään sitä, että tulee kaksinkertainen rangaistus, vaan vaikutettaisiin voimakkaasti myös markkinamekanismeihin ja niillä saattaisi olla vaikutusta myös pankkeihin, jotka ylipäätään toimivat, äh, toimivat markkinoilla, joita tämä seuraamus ei suoranaisesti kosketa. Mietinnöt ovat tasapainoisia ja hyvin tärkeä rakennuspalikka siinä, että saamme rahoitus- ja talousjärjestelmästämme kestävämmän seuraavaksi edustaja Kyrtsos, minuutti kolmekymmentä sekuntia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Omassa puheenvuorossani haluaisin tukea tarkistusta jossa puhutaan näiden sanktioiden kansainvälisestä globaalista ulottuvuudesta. Uskon, että kansainväliset pankit ja Yhdysvalloissa, niillä on paljon tiukempi hallinnollinen ö, ö, säännöstö kuin amerikkalaisilla pankkeilla, pankkeilla, jotka ovat aktiivisia Euroopassa. Tämä saattaa luoda globalisoituneilla pankkimarkkinoilla epätasa-arvoiset toimintaolosuhteet. Ja tämä saattaa johtaa sitten amerikkalaisosapuolelle kannustimia asettaa hyvin korkeita seuraamuksia. Kansainvälisten lehtien perusteella voidaan todeta, että tällaisia tapauksia on ollut. Tällä tarkistuksella me kuljemme oikeaan suuntaan. Muuten voisin todeta, että kokonaiskuva on hyvä, koska tässä on poliittinen päätös pankkiunionia varten ja huomaamme myös, että EKPn pääjohtaja on hyvin pätevä henkilö. Hän on ryhtynyt aloitteisiin, hän on dynaaminen ja tehokas. Ja uskoisin, että me voisimme myös tässä kiittää Lordi Hillia, koska hän menee hyvin vauhdilla ja tehokkaasti eteenpäin asioissa. Ja kiittäisin myös Ekon valiokunnan jäseniä, jotka ovat vastuussa tästä asiakirjakokonaisuudesta. Tämä on erittäin positiivinen viesti Euroopan unionilta. Seuraavaksi Kätsi the menettely Kaksi puheenvuoroja, vuoroa minuutti kumpikin korkeintaan. Ensin edustaja Marias, sitten edustaja Viegas. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua tässä eturistiriidasta. EKP määrittelee asioita ja asettuu uusilla toimivaltuuksilla rahoitusmarkkinoiden palvojaksi. Toisaalta sillä on todella kovat valvontatoimivaltuudet. Se tar- valvoo 130 systeemistä pankkia ja nämä pankit pitävät hallussaan hyvin suurta osaa eurooppalaisista pankkivaroista. Tässä on yli 217 miljardia euroa tuotu joukkovelkakirjoilla varoja. EKP on samalla myös Troikan jäsen ja se on tällainen niin kutsuttu tekninen neuvonantaja. Meillä on tässä eturistiriita. Meillä on hyvin tiukka EKP ilman, että sille on vastaava poliittista vastapainoa. Vienkas minuutti, olkaa hyvä. Intervenio per denunciare Käytän puheenvuoron koska uskomme, että EKPn uudet toimivaltuudet eivät ole asianmukaisia. Euroalue on ollut kriisi, kriisissä ja tässä on EKPn toimivaltuuksia aina vain laajennettu. Tässä on tullut EKPstä pitkän aikavälin rahoittaja ja valvoja. Tässä on asetettu EKPn toimesta jäsenvaltioille kovia rakenneuudistusvaatimuksia ja pankkivalvonnalla sillä on sellaisia toimivaltuuksia, mitä yhtään kansallisella elimellä ei ole. Miten voi sama taho harjoittaa poliittisten uudistusten vaatimusta ja valvontatoimintaa? Ei ole mahdollista antaa kaikkea tätä toimivaltuutta EKPlle ilman, että olisi mitään poliittisen valvonnan vastapainoa. Kaikki se, mistä keskustellaan, tarkoittaa sitä, että tässä toimitaan kansalaisten ja demokraattisen elämän eh, etujen vastaisesti. There's a blue card question from uh, Mr. Kiegel. Herra Kiegolilta on sininen kortti herra Viegasille. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Mr. Kiegel. Uh, herra Kiegel. 30 sekuntia. Uh, Ihan lyhyesti. Äh, minä olen kyllä hiukan kyllästynyt. Äh, meillä on keskustelu kahdesta äh, säädösehdotuksesta. Jotkut jäsenet kertovat siitä, miksi euro ei ole hyvä, joku toinen valittaa troikasta. Te äh, sanotte yleisiä asioita EKPstä. Emmekö voi keskittyä parlamentaariseen keskusteluun? Meillä oli keskustelu pankkiunionista, eurosta ja niin poispäin. Ettekö voi pitää äh, kiinni tämän keskustelun aiheesta? Minä olen todella ärtynyt tästä. Teidän täytyy päättää, haluatteko osallistua tähän keskusteluun vai ette? Question there tässä ei oikein ollut konkreettista kysymystä. Herra Viegas, haluatteko vastata? Please. No, eh, eh, no minulla oli vielä muutakin sanottavaa, joten haluaisin kiittää tästä kysymyksestä, joka mahdollistaa sen, että voin täydentää puheenvuoroani. Ei ole todellakaan mahdollista enää, että EKP voisi tuottaa teknisen tehtävänsä. Sillä on poliittinen tehtävä nyt, eh, ja se ei ole enää puhtaasti tekninen elin meidän ei pidä sallia tällaisen toimivaltuuden laajentumisen tapahtumista. Seuraavaksi komission jäsen Lodi Hille korkeintaan kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Mr. President, thank you. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kenties kello on jo paljon, mutta keskustelu on ollut mielenkiintoista. Ja herra Kikol tässä johti meidät tämän aiheen teknisen luonteeseen takaisin. Tämä osoittaa, miten tärkeä on tämä täytäntöönpanovaihe, johon olemme astuneet nyt rahoituspalvelujen alueella. Ja aina sanotaan, että pahoilla ne löytyy pikkuasioista. Kuten alussa sanoin, komissio on jo oman kantansa hyväksynyt tiedon, tilasto suosituksiin ja tulee tulevina vuoksi, vu, viikkoina hyväksymään kantansa myös näihin seuraamuskysymykseen. Olen kuullut tänään kommentteja henkilöiltä, jotka eivät välttämättä enää ole paikalla. Miten tärkeää on, että tieto pysyy luottamuksellisena, miten tärkeää on suhteellisuus tilastojen osalta ja kaikkea täytyy kohdella tasa-arvoisesti ja valvonnan täytyy olla hyvää. Voin puhua tästä kaikesta. Olen kiitollinen siitä, että EKP on valmistellut nämä kaksi suositusta ja nämä ovat varmasti hyvänä pohjana Euroopan parlamentin neuvoston ja komission työlle. On aivan välttämätöntä saada vahva ja oikeudellisesti pätevä seuraamusjärjestelmä. Kuten aikaisemmin sanoin, tässä on joitakin teknisoikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät yhden suosituksen oikeusperustaan. Joten jatkan edelleen läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, EKPn ja neuvoston kanssa, varmistaakseni sen, että saamme tasapainoisen lopputuloksen aikaiseksi, ja tätähän varmasti jäsenetkin haluavat. Haluaisin lopuksi vielä kiittää herra Gualtieria ja rouva Swinburnia mietinnöistä. Mietinnöt ovat antaneet meille paljon purtavaa ja ne ovat näyttäneet meille erittäin hyödyllisiä tapoja edetä asiassa. And uh, finally, the two report... Lopuksi kaksi esittelijää, kumpikin kaksi minuuttia enintään. Aluksi herra Guatieri, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. En minä varmaan tarvitse edes kahta minuuttia, koska minusta vaikuttaa siltä, että mitä tulee mietintöön, joka liittyy tilastotietojen keräämiseen, niin tästä ollaan kovin yhtä mieltä ja samaa mieltä myös komission kanssa, joten huomenna varmaan saamme laajan tuen tälle mietinnölle ja toivon tietenkin, että neuvosto ottaa huomioon meidän suosituksemme samoin kuin komission suositukset huomaan, että joitakin poliittisia oikeudellisia ongelmia on tämän toisen mietinnön suhteen ja Pidän tietenkin tärkeänä komission huomautuksia liittyen äh, oikeusperustaan liittyviin äh, huolenaiheihin ja YVM-asetuksen kanssa yhteensopivuuteen. Ja toivottavasti näistä nämä otetaan huomioon myös, kun huomenna äänestetään Swinburnin mietinnöstä näistä tärkeistä asioista. Kiitoksia. Next, uh, Seuraavana Rouva Swinburne, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puhemies. Näyttäisi siltä, että tässä on hieman teknisiä ongelmia vielä lopuksi. Haluaisin pyytää kollegoja huomia, huomenna lähettämään vahvan viestin neuvostolle siitä, että tarvitaan lisää avoimuutta ja julkistamista, mitä tulee näihin seuraamuksiin. Tänä iltana on tullut aivan ilmaisen selväksi se, että tässä on avoin oleva kysymys, joka on hyvin ristiriitainen, eli pitäisikö sallia oikaisuvaatimus ennen kuin seuraamus julkaistaan. Komissio voi antaa varmaan neuvoja tässä neuvostolle siitä, miten voidaan saada tasapaino aikaiseksi oikaisuvaatimuksen ja toisaalta julkaisemisvaatimuksen välillä. Ja menettelyt julkaisemin erilaisten yritysten seuraamusten julkaisemisen osalta on tärkeä kohta tässä. Toivottavasti komissio nyt löytää ratkaisun tähän ja toivon, että jäsenet todella huomenna antavat vahvan viestin julkaisemisen puolesta. Madam Swinburne. Kiitos, Ava Swinburne. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Äänestys raporteista on huomenna. Seuraava istunto pidetään huomenna keskiviikkona 26. päivä marraskuuta 2014 kello yhdeksän neljätoista jatkuen kello viisitoista kaksikymmentäkolme esitys on julkaistu ja se on saatavilla euroopan parlamentin verkkosivustolla. istunto on päättynyt.